Colleghi, buon pomeriggio. Cominciamo quest'ultima sessione. No niin, hyvät kollegat, nyt aloitamme tämän viimeisen Krimvaliokunnan istunnon ennen kuin aloitamme äänestystä, niin mikäli teille sopii, pyydän, että hyväksymme esityslistan tällaisena. Onko vastalauseita? Ei, joten se on hyväksytty. Ehdotan sitten, että hyväksymme pöytäkirjat 9. syyskuulta sihteeristön toimittamien tietojen mukaan. Onko vastalauseita? Ei, hyvä. Mennään siis eteenpäin. Muistutan, että tämä kokous välitetään suorana Euroopan parlamentin nettisivuilla. Ja pian aloitamme loppuäänestyksen. Il nostro relatore, l'onorevole Jacolino. Esittelijä Jacolino on esitellyt mietintönsä 8. heinäkuuta ja useat tämän valiokunnan jäsenet ovat tehneet tarkistuksia yhteensä 392 esittelijä, var, varjoesittelijät, ko, koordinaattorit ja muut jäsenet, jotka ovat näitä tehneet, ovat tehneet jo ryhmätyötä hyvin tiiviisti ja analysoineet niitä ja pyrkineet neuvottelemaan, jotta saataisiin aikaa lopputulos, josta voidaan olla mahdollisimman pitkälle yhtään mieltä. Sihteeristö on tehnyt rankasti työtä ja lopputuloksena on 24 kompromissitarkistusta. Tiedän, että edustaja Jakolin on pyytänyt puheenvuoroa, joten annan hänelle sen välittömästi. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Joitakin täsmennyksiä vain haluaisin esittää. Täällä on 127 tarkistusta, 195 on, ovat tar- esittelijöitä, eli 127 195. Sitten täällä on kompromissi numero kaksi. Rahapesun jälkeen olisi otettava mukaan solidarisuuden periaate ja subsidiariteettiperiaate. Kompromissi kuusi. Siellä on jo tämä suhteellisuusperiaatteen noudattaminen, siitä puuttuu subsidiariteetti, joten ehdotan, että sekin lisättäisiin tänne. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie lei, onorevoli. Kiitoksia teille, Näinkö Anteeksi vielä. Sussi. Olkaa hyvä. Niin siis suhteellisuus ja subsidiariteetti, ei tietenkään solidaarisuus, ei se, siitä ei ole nyt tänään tarkoitus puhua. No, non è perché non essere solidali, oggi affrontiamo... No kyllähän solidaarisuuttakin tarvitaan, tämä on erittäin tärkeä työ. Täällä on isot intressit mukana. Nyt haluaisin muistuttaa, että tarvitsette äänestyskorttia. Voisimmeko aloittaa? Onko kaikilla kortit mukana? Erittäin hyvä. Kompromissi, tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pongo in votazione l'emendamento 98. 9... 98 tarkistus seuraavana. Äänestys alkaa. Se Päättyy. Hylätty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei, hetkinen, puheenjohtaja korjaa. Allora, mi segnala il segretariato. Sihteeristö ilmoittaa, että tällä on kolme ylimääräistä EPPn jäsentä äänestämässä, joten ketkähän nämä mahtavat olla? Allora, pongo in votazione il compromesso 2. Compromessi 2. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Nyt äänestämme kokonaisuudessaan kompromissista ja sen jälkeen nämä eri kohdat. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Sitten nämä prioriteetit. Prioriteetti seitsemän. Äänestys alkaa. päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Prioriteetti 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi prioriteetti 10. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Prioriteetti 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Prioriteetti 14. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten viimeinen, numero 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 100. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. 103. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 104. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 106. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 107 vedetty pois. 105. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 108. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 111. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 112. Äänestys alkaa. Päättyy. Sata kolmetoista. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 23. Täällä on kolme kohta kohdalta äänestettävää. Niistä ensimmäinen kompromissin alusta näihin kansallisjärjestöihin asti. Äänestys alkaa. Ensimmäinen kohta. Äänestys alkaa. Kiusa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen kohta kohdalta äänestettävä kohta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas kohta. Fino alla fine. Loppuun asti äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Seuraavaksi 118. Äänestys alkaa. Okei, okay, chiusa la votazione. Ja päättyy. Seuraavaksi tarkistus 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 122. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 123. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 369. Äänestys alkaa. 369. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 127 ja sen jälkeen 128, mutta nämä ovat yhteen sopivat. Sihteeristö juuri ilmoitti. 127 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 128 Äänestys alkaa. kahdeksan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen kohta. Alusta AY-järjestöihin asti. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Secondo split vote sul Toinen kohta, eli loput, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 130. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 6. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 204. 204. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 138. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 139. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 141, 141. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 142, 142, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 144. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 145. Äänestys alkaa. Ja päättyy. L'emendamento è stato respinto. Hylätty. Hetkinen, Makovei. Allora, noi procediamo con il voto. Andiamo. Jatkamme. 5, 140, ei anteeksi, 146 puheenjohtaja korjaa, 146 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 147 äänestys alkaa. La votazione è chiusa päättyy. Respinto. Pongo Hylätty. Sitten 148. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 149 ja sitten 187 identtiset. Äänestys alkaa ja päättyy. Eikö kone toimi? Otetaanpa uusiksi tarkistukset 149 ja 187. Kaksi identistä tarkistusta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 188. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 150. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty.

Äänestys alkaa. Ja päättyy. Het, hetkinen. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. Possiamo ripetere il voto comunque. Toistetaanpa tämä vielä. Vaikka hylättyhän se on, 29 vastaääntä, no niin, kyllä tämä, on, kyllä tämä tarkistus on hylätty. Sitten 154. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 155. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 156. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 157. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 158 kohta kohdalta. Ensimmäinen kohta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Loppuun asti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 159. Seuraavana äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 160. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 161. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 162. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 163. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 164. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 167. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 168. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 169 vedetty pois. 170. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 171. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 173. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hetkinen, hetkinen. Otetaanpa uudestaan. 173. Äänestys alkaa. Eikö toimi? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 335. 335. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 175. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty 182 seuraavana 182. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 183. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 184. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 185 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 189. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Täällä on suullinen tarkistus. Onko siihen vastalauseita? Ei. Hyvä. Äänestämme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 190. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tämän 191 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja sitten siirrytään 193, koska edellinen on samanlainen. Ja sitten tästä on kohta kolta äänestys kahdessa osassa alusta. Ainakin kansallisesti ensimmäinen osa 193 äänestys alkaa. chiuso. Päättyy. hylätty. Seuraavassa in addition ja siitä loppuu äänestys salkaa Päättyy. Hylätty. Eli 194 äänestys alkaa. La votazione è... Ja päättyy. Hyväksytty. 195. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 196. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 197. se salkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sata yhdeksän kahdeksan äänestys alkaa. On päättynyt. Hyväksytty. 200 200. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 201. Il voto è aperto. Äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 202. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 203. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 205 äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 206 alkaa ja päättyy äänestys. Hyväksytty. 207 äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Päättyy. Hyväksytty. 208. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 210 210. Aloitetaan. hylätty. Kaksisataakolmetoista äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. neljä Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 215. R salkaa. Vote chiuso. Päättyy. Hyväksytty. 216. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 217. Äänestys päät- alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 218. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 219. Päättyy. Hyväksytty. 220. Aloitetaan. Respinto. Hylätty. 221 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 222 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 223 aloitetaan. Päättyy. Se on hylännyt, hylätty. Kompromissi 10. Äänestetään äänestetty. Hyväksytty. 226. Äänsä alkaa. Päättyi. Hyväksytty. 227 äänestys alkaa.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 Nyt kompromissi 229. Äänestys päättyy. Äänestys alkaa. Päättyy. Passiamo adesso, è stato approvato, passiamo adesso. Hyväksytty 11. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 234 äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt 235 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa heti consider that ja loppu cooperation with them. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Otetaan äänestykseen toinen kohta kohdalta äänestys. Including cases ja siitä in, is inadequate asti äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 236 siinäkin kohta kohdalta. Ensimmäinen recommends that ja siitä criminal activities ensimmäinen osa äänestyksessä. Äänestys päättyy. Ja sitten toinen osa, including by common action plan. Äänestö alkaa. Loppuu. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Il voto chiuso. Äänestys on päättynyt. Approvato, quindi andiamo al... Hyväksytty. 374 seuraavana, tarkistus 374. Ok. C'è 374, emendamento 374. Tarkistus 374 kohta kohdalta äänestys, aika monimutkainen sellainen ensimmäinen osa, expresses concern, siihen asti, jossa sanotaan criminal organizations. Äänestys alkaa. There is no translate. Recommence. Non c'è la traduzione, a quanto pare, in francese. Ranskaksi ei ilmeisesti ole tulkkausta tällä hetkellä. Okei? Okay? Darive? Okei. Okay. La votazione chiusa, approvato. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Alkaen have a particularly ja tuohon those mentioned above asti. Äänestys alkaa. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. kolmekymmentäkahdeksan seuraavana. Toinen osa ainoastaan, koska ensimmäinen osa on rauennut. Toinen osa siis Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 239. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 24. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 241. Seuraavana 241. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 242. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 13 Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. kuusi Seuraavana äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten seuraavat kolme tarkistusta. kaksi neljä yhdeksän menevät yhdessä, ne ovat identtisiä, äänestys alkaa, nämä kolme. Ja päättyy. Hylätty. 1919 19, siis hylätty. Sitten 150, äh, 250. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 251 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 252. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 254. Äänestys alkaa. 254. Äänestys päättyy. Vai ei vielä? Aloitetaan alusta sitten. 254. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 258 seuraavaksi. Äänestys alkaa. 258. Äänestys päättyy. Hylätty. 259. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. 260 vedetty pois. Sitten 261 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 262 äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 263. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Koko teksti muuten, mutta ilman sanoja Financial and Criminal. Ennen, ensimmäinen osa, siis äänestämme tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, eli nuo sanat financial and criminal, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 265. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 266 on vedetty pois. 267 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 268 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten 269 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 270 äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. 275 seuraavana. 275. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten 276 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 277. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. pitäisi tarke- vielä äänestää tarkistuksesta 271. Se jäi välistä aikaisemmin. 271. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Allora, Passiamo adesso alla, alla votazione dell'emendamento 272. 272. 272. Il voto... 272. Äänestys alkaa ja päättyy. Respinto. Hylätty. 273. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 274. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. No niin, sitten jatkamme siihen, mihin jäimme. 278. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 279. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. 280, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 281, äänestys alkaa ja päättyy. Provato, passiamo all'emendamento. Hyväksytty. Ka- ka- 282. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 283. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 286. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 287. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 288. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 289. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. neljä. äänestys alkaa ja päättyy. Täällä oli pieni tekninen ongelma, joten otetaan uusiksi 294. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 296. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 297. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 298. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 299. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 300. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 303. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kolmesataa neljä. 304 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 305. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 306. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. Sitten kaksi identtistä, 307, 308. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 310. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 311 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 312 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 313 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 314. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 320 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 321 äänestys alkaa ja päättyy. Allora io ripeto questo voto, però... Otetaanpa uusiksi. Sihteeristö pyytää, että äänestäisitte äänestysajan aikana. 3, 2, 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 322. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 323. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 326 seuraavana. 326. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta, 327, 328. Yhdessä nämä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 329. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 3.30. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 331. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 332. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 333. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 334. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 340. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 341. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 342 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. E että naurattaa. Sitten 343. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 344. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 345 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 346, kaksi identistä, 346 ja 347. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 351. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 352 vedetty pois. 353. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 354. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 355. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 356. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 357. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 367. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 368 kohta kohdalta. Ensimmäinen kohta Äänestys alkaa. Ensimmäinen kohta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen kohta. into the Union. Pongo in votazione questa seconda. Äänestämme tästä toisesta kohdasta. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty. Sitten 375 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 385 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 386 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 388. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 389. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty sitten suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Ei ole, joten voimme äänestää siitä tekstin mukaisesti, joka teille on jaettu. Äänestys alkaa ja päättyy. Meidän on otettava tämä uudestaan. Täällä on yksi EPP-läinen liikaa liikaa EPP-läisiä tässä salissa. Allora, ripetiamo, il voto è aperto su questo emendamento. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus siis ja päättyy. Hyväksytty. Ja mennään eteenpäin. 390 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 391 vedette pois, 392 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten Johdanto-osan viitteet, tar- tarkistus yksi äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kakkonen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kolme, vedetty pois neljä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty viisi Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. kuusi Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. seitsemän Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. kahdeksan Äänestys alkaa ja päättyy. Tällä on vielä toinen suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Ei siis. Äänestämme tällaisenaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme. Onko vastalauseita? Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä onko vastalauseita? Äänestämme siis, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten viisi, no, suullinen tarkistus viisi, ei vastalauseita, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puol- äänestys alkaa. vous Vi prego, è la quarta volta che ripetiamo un voto. Mm, vado anche abbastanza lentamente. Vi chiedo di stare... Pyydän tarkkaavaisuutta. Tiedän kyllä, että tässä on paljon äänestettävää, mutta koittakaa olla tarkkaavaisia. Emendamento 10. Tarkistus 10. 9. Il 9 l'avevamo votato, ripetiamo il 9. Ripetiamo il 9. Otetaanpa yhdeksikkö uudestaan. Aperta, la votazione aperta. Äänestys alkaa. Chiusa. Approvato. Em- Hyväksytty. Hylätty. Emendamento 10. Vot- 10. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Emendamento 11 hyväksytty 11. Äänestys alkaa ja päättyy. Approvato. Emendament. Hyväksytty. Sitten 12 ja 13 identtiset. Äänestetään niistä yhdessä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 18. Ei kun hetkinen. Tarkastus 14 ensin. 14 äänestys alkaa. Chiuso. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Ja päättyy. Approvato, quindi andiamo all'emendamento 19. 19. 19. 19 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 19. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Tarkistus 24. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 26. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 30. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 33. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 34. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 36. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi, ei hetkinen, 38 ensin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta, 39 ja 40 Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten 41. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 42. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 43. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 44. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 46. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 47. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 51. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksyttyy. Hyväksytty. 55. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 56. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 57. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 58. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 59. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 60. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 60. Yksi vedetty pois 62. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 63. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. tasa äänet. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 67. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 68. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 69. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 70. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta yhdessä 78 ja 79. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Sitten kielellinen, ei vaan tarkistus 80 suoraan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 81 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 82 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 83 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 84 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 85. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 87 seuraavana. Ei vaan 86 korjaa puheenjohtaja. Äänestys alkaa. 86. Ja päättyy. Hylätty. 87 äänestys alkaa. Ja päättyy. Kahdeksankymmentäyhdeksän äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 90. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 91. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. 92. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 93. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Ei. Voimme siis äänestää suullisen tarkistuksen tekstistä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 94 Äänestys alkaa ja päättyy. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 95 kohta kohdalta. Ensimmäinen kohta. Interest. Votiamo questa prima parte. Ensimmäinen kohta siis. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen kohta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Allora adesso poniamo in votazione tutto il testo. Sitten äänestämme koko tekstistä loppuäänestys. Näin muutettuna äänestys alkaa. Ovat, ovatko kaikki äänestäneet? Siltä vaikuttaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 29 puolesta, no ei yhtään vasta-ääniä ja kahdeksan tyhjää. E, c'è un attimo. Procediamo con l'ordine, do prima la parola al... Annan puheenvuoron ensimmäiseksi esittelijä Jako Liinalle. Diamo la parola. Dichiarazione di voto, ok. Allora... Hetkinen, hetkinen. Täällä varapuheenjohtaja Tavaris haluaa esittää äänestysselityksen, olkaa hyvä. Onorevole Jacolino, una dichiarazione di voto. Jacolino, äänestysselitys täältä tulee. Paljon kiitoksia. Puhun ryhmän puolesta ja varjastelijana. halusin onnitella esittelijä ja herra Jakolinen taitoja, mutta meidän ryhmämme ei voi äänestää tämän puolesta, erityisesti yhden tarkistuksen vuoksi, joka liittyy matkustaja nimien rekisteröintiin. Me lähdemme sitä, että jos se hyväksytään, se menee eri suuntaan kuin EMA-valiokunnan kansalaisvapauksien valiokunnan suostuus. Joten 523 sääntöjen mukaisesti vihreät ovat laatineet vähemmistömietinnön äh, muistion, jossa selitämme loppuäänestyksen tuloksen. Kaikki teemme tarkastuksia, mutta erityisesti tuo tarkistus meitä häiritsee. Ja äänestämme tyhjää. Grazie, vicepresidente Tavares. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Tavares. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle ja sitten mahdollisesti muille varapuheenjohtajille, koordinaattoreille ja muille osallistujille jo tänään äänestimme loppuäänestyksen, joten erityisvaliokunnan työ on päättymässä. Päätöslauselman ja mietinnön hyväksyminen täysistunnossa on suunniteltu lokakuun kakkoseen. Olen oikein tyytyväinen, kun voin kertoa, että parlamenttiin puhemiehistö on mahdollistanut sen, että koko tämän valiokunnan olemassaolon aikana tuotetut asiakirjat yhdistetään ja niistä tehdään CD-ROM ja myös paperiversio englanniksi eh, ja digitaalisesti on myös muut kielet mukana. Ja tämä paketti lähetetään tietenkin kaikille jäsenille ja muita, muutkin asiasta kiinnostuneet voivat sen saada. Tämän valiokunnan työstä tulleet tulokset eh, ovat, ovat tänäänkin täällä salissa saatavilla. Nyt haluaisin aloittaa esittelijästä. Ja sen jälkeen puheenvuoron saavat vaara, varapuheenjohtajat, koordinaattorit ja varjoesittelijät, jos, jos he haluavat. Ja Koliina, onnittelut ja olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille niille, joiden ansiosta tämä hieno tulos oli mahdollinen mafian torjumisessa. Tämä on tärkeä. Euroopan parlamentilta tulee nyt tämä merkittävä viesti hyvin suurella enemmistöllä se hyväksyttiin ja tyhjät äänetkin tällä perusteltiin. Todella pyritään antamaan eurooppalainen vastaus eurooppalaisiin ongelman järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja mafia ja rahanpesu ovat tässä olleet mukana. Olen tyytyväinen työstä varjoesittelijöiden korja koordinaattorin kanssa ja haluaisin kiittää myös puheenjohtajien sihteeristä ja kaikkia valiokunnan osapuolia, jotka ovat omalla panoksellaan olla, olleet tunnustamassa tätä merkittävää käännettä. Mafia on pitkälti taloudellista rikollisuutta. Meillä on tänne toimia ja suosituksia, jotka menevät juuri siihen suuntaan, johon toivoimmekin. Halusimme määritellä prioriteettiluettelon, konkreettisen luettelon, ja tämän kautta voimme sitten jatkuvalla tavalla valvoa ensi kaudella libevaliokunnan kautta niitä konkreettisia toimia, joihin komission ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä. Täällä oli tämä mafian tyyppinen järjestö määritelmä kaikissa maissa. Nyt se on merkittävästi eteenpäin, samoin kuin pankkisalaisuuden poistaminen, ja veroparatiisien asteittainen poistaminen. Nick Mathieltä haluaisin erityisesti kiittää. Hän on ollut vierelläni muiden valiokunnan jäsenten kanssa ja varapuheenjohtajien ja muidenkin ryhmien kanssa. Kaikki ovat osoittaneet, osoittaneet vastuullista työtä ja solidaarisuutta. Henkilökunta on tehnyt hyvin hyvää työtä ja ottanut eri panokset mukaan ja loppujen lopuksi Todella haluaisin todeta, että kun ajatellaan näitä 500, yli 500 miljoonaa eurooppalaista EU-ssa, heillä on nyt vielä yksi syy lisää määritellä itsensä Euroopan kansalaisiksi. Kiitoksia. Sitten Mathieu, ole hyvä. Merci, madame la présidente. Eh bien. Euh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensiksi onnittelisin Salvat Jakko Liino, joka on tehnyt erinomaista työtä, joka menestys tämä päivä on. Kun katsomme äänestystulosta, kukaan ei äänestänyt vastaan. 29 puolesta ja Tavarashin perustelemat äh, tyhjät äänet, niistä en puhu enempää. Tämä oli menestys. Kaikki ryhmät ovat tässä yhdessä. Haluaisin kiittää häntä työstään. jonka tekivät välttämättömäksi ja mahdolliseksi tämä välimietintö. Näihin mietintöön on ollut valtavasti tarkistuksia. On ollut valtava työ. Kiitos sinulle ja kaikille kollegoille. Haluaisin myös ilmaista kiitokseni sihteeristölle ja avustajille, jotka ovat tehneet valtavasti työtä, kuten kaikki Krim-valiokunnan jäsenet. Tämä on ensimmäinen kokemukseni tällaisesta erityisvaliokunnasta. Olemme kovasti työskennelleet aiheen parissa ja toivottavasti kun olemme äänestäneet tästä täysistunnossa, tämä on lähtölaukaus pikemmin kuin päätepiste tulemme äänestämään lokakuun toisessa täysistunnossa. Ja toivon, että ihmiset silloin ainakin kolme euro EU-instituutiota. Tiedän, että komissio ja neuvostokin ovat ymmärtäneet, minkälainen vitsaus, mafia ja järjestäytynyt rikollisuus ja lahjontakorruptio on osassa jäsenmaita, mutta myös kolmasissa maissa joskus Euroopan tai toimielimessä joskus täytyy myös katsoa peiliin. että tämän työn hedelmät kantavat seuraavalle parlamentin kaudelle saakka. Toivon, että työmme toimii perustana sekä tietoisuuden lisäämiselle että toimien lisäämiseksi mafiaa ja sen kaltaisia vitsauksia vastaan. Merci, madame Mattia. Adesso la parola all'onorevole... Kiitoksia. Sitten edustaja Fajon. Predsedujuča, tudi jaz bi se seveda najprej želela zahvaliti poročevalcu. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Salvatorea kaikesta hänen tekemästään työstä. Hän on panostanut paljon tähän mietintöön ja ollut myös valmis kompromisseihin. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja koordinaattoreita. Tämä oli todella ryhmä. Työssä me olemme kohdanneet monia ongelmia, mutta kuitenkin onnistuneet tekemään hyvää yhteistyötä, vaikka meillä on eriäviä kantoja. Kuten Veronin käsitti, tämä on varmasti uuden työskentelytavan alku täällä parlamentissa seuraava parlamentti varmasti myös voi jatkaa työtään tällä tavalla. Tämä oli myös tärkeä mahdollisuus viestiä ulkomaailman kanssa. Haluaisin kiittää meidän Borsalinoa, joka teki paljon työtä. Minun työtään arvostettiin paljon ryhmässä. Ja olen varma, että erityisvaliokunnassa todella edettiin valittiin ja saatiin tämä mandaatti eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen perustamiseksi. Ja tämä varmasti auttaa meitä erityisesti petostapausten kitkemisessä. Nyt meidän tulisi käyttää kaikkia Euroopan hallituksia hyväksymään erityisiä toimia. Meidän mietintömme ei ole sitova ainoastaan sisältää suosituksia pääkaupungeille, mutta toivon, että ne otetaan vastaan. Kiitos. Kiitokset Tanja Fajon ja sitten varapuheenjohtaja Tavaris, olkaa hyvä. Grazie, io volevo soltanto congratulare a Salvatore Kiitoksia, halusin vain onnitella Salvatore Jakolinea hänen tekemästään työstä yhdessä kanssamme. On sanottava, että yhteistyö on ollut hyvin kiinnostavaa, erityisesti rahanpesun osalta. Siihen me vihreät olemme täällä erikoistuneet. Äänestimme niin todella äänestimme tyhjää tässä, jonka perustelin. Ja toivon, että lopulta voimme äänestää tämän näin merkittävän mietinnön puolesta. Kiitoksia ja tavaris. Ja sitten Skilakakis. Well, uh, uh, thank you, President, and I would... Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiittäisin Salvatore ja kaikki muita kollegoita, jotka ovat tehneet kovasti töitä. Teitä on todella paiskittu tämän mietinnön eteen. Minä haluaisin painottaa ainoastaan yhtä seikkaa – nyt kun olemme päässeet mandattimme loppuun, jotta Eurooppa voisi kunnolla toimia. Ja jotta talous- ja rahaliittokin voisi toimia kunnolla, meidän on huolehdittava unionista, jossa vastustetaan korruptiota ja rikoksia. Me emme voi saada aikaan hyvin toimivia sisämarkkinoita tai toimielimiä eri jäsenvaltioissa – jos emme myös huolehdi siitä, että toimitaan korruption vastaisesti ja voimakkaasti, Kattain koto, koko Euroopan unionin, koska valtavan korruption ilmentymiä on monissa paikoissa, ja jos emme nyt reagoi, me ei saada koskaan valmiiksi. Kiitos. la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Borgetsia. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen aivan tässä samassa kuorossa ylistämässä Jakoliinoa esittelijänä ja kaikkia niitä, jotka ovat tuoneet panoksensa. Haluaisin vain korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin tohtori Kosta hermostui asiasta, joka koski sitä, että tämä suuri äh, rahoitusliikenne huume kaupassa kulkee pankkijärjestelmän kautta. No tämä on minun mielestäni sellainen asia, joka olisi muistettava myös täysistunnossa. Sitten toinen asia, josta haluaisin muistuttaa, jota tämä valiokunta on implisiittisesti käsitellyt ja mitä täällä olisi edelleen tehtävä, se koskee veroparatiisien olemassaoloa jäsenvaltioiden sisällä Euroopan unionissa. Kaikkihan tietävät, mistä on kysymys, turha niitä luetella. Meidän on pyrittävä omalla poliittisella ja tekniselläkin työllämme puuttumaan tähän vakavaan asiaan, ja kuitenkin komissio, Euroopan komissio ei tee mitään. Kiitoksia. Sitten Newton Dunn. Uh, thank you very much, Madam President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Amerikan senaatissa on tällainen sanonta, että kaikki, mitkä täytyy sanoa, on tullut jo sanotuksi, mutta kaikki eivät ole vielä sitä sanoneet. En ole toistaa sitä, mikä on sanottu täällä, mutta on ollut ilo työskennellä kollegojen kanssa. Kova ydin ammattilaiset ovat vielä täällä ja on ollut ilo työskennellä kanssanne. Joku, joku pitäisi sanoa teille, rouva puheenjohtaja, että veditte tämän loppuäänestyksen loistavasti. Ei mitään keskeytyksiä, se meni puolesta toista tunnissa. Bravissima. Olemme iloisia, että tässä ei mennyt niin pitkään kuin pelkäsimme. Tämä on vasta alun loppua. Meidän täytyy tietysti saada hyvä tulos, äänestystulos tässä istunnossa työtä täytyy seurata, komission täytyy antaa sillä jatkoa, meidän täytyy kertoa tästä sulle yleisölle ja meidän täytyy saada neuvosto toimimaan suositusten mukaisesti. Työtä on valtavasti, mutta alku on hyvä. Grazie mille, Bill, per le tue parole. Kiitoksia näistä sanoista sitten varapuheenjohtaja De Jong. Very much, uh, Madam Chair. And... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Halusin onnitella teitä lopputuloksesta, mutta haluaisin myös kiittää ja Jakolino oikein sydämellisesti. Yleisesti ottaen valtavan hienosti otitte myös huomioon meidän huolemme lopullisessa mietinnössä. Ja halusin myöskin sanoa, että joudun äänestämään tyhjää. Lopuksi se ei liity niinkään mietintöön, vaan kattavampaan yhteen kysymykseen, josta ryhmän ei ole saatu vielä vakuutettua komission puolelta Euroopan yleisen syyttäjän osalta. Tämä on perustava laatua oleva keskustelu, että käydään muuallakin ja täysistuntoon voi myöskin valmistella jonkinlaisen kannanotan. Erityisesti mitä tulee prioriteettitoimiin, varmasti tämä mietintö voi auttaa meitä tässä työssä tulevaisuudessa ja taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua ja korruptiota vastaan. Tässä on varmasti työtä tehtävänä vielä seuraavalla kaudella. Kiitos paljon. Kiitoksia Cornelis de Young. Ennen loppupäätelmiä niin haluaisin vielä kiittää koko sihteeristöä, henkilökuntaa ja sanon tämän todella vilpittömästi. Tämä oli minun ensimmäinen kokemukseni johtaa valiokuntaa ilman äh, tällaista sihteeristä en olisi selvinnyt Filippaa. Haluan kiittää, niin hän halusi pyytää myös puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. En puhu pitkään. Haluaisin vain sanoa, että minulla on ollut kunnia vetää yhdeksän ihmisen pientä tiimiä auttaakseni ja palveksellakseni tätä erityisvaliokuntaa. Varmasti puhun kaikkien nimissä, että tämä on ollut erittäin erityinen kokemus. Kerron teille vielä kerran näiden kollegoiden nimet. Neljä. Ranska, Sophie Planchon, Clelia Imperiali ja e Caroline O'Sullivan. Ja sitten herrat. Skrimali, Schröder, Jari Erholm ja e Einars Pungstins, dont je crois au nom de tous, ça a été... Ja kaikkien nimissä sanotaan, oli suuri ilo työskennellä teidän kanssanne ja hieno kokemus. Grazie Filip. Ehm, Kiitos Filip. Tämä on erityisvaliokuntamme viimeinen kokous. Muistan kyllä, kuinka kyynisesti monet suhtautuivat tähän erikoisvaliokuntaan alussa. Muistan myös ensimmäiset kokoukset, joissa monet teistä kollegoista äh, katsoitte tätä asialuettelua vähän epäilevästi. Jotkut olivat vakuuttuneita siitä, että järjestäytynyt rikollisuus ja mafia ovat asioita, jotka pitäisi rajoittaa maantieteellisesti ja kulttuurisesti ja myös sosiaalisesti. On kuitenkin sanottava, että näiden 18 kuukauden aikana, jotka eivät tuntuneet minulle mitenkään pitkiltä, niin olen kyllä nähnyt nämä samat kollegat, jotka alun perin olivat aika kyynisiä, he taistelivat libe valiokunnassa tukeakseen sitä, mitä tässä valiokunnassa olimme kuulleet ja oppineet asiantuntijoilta. Tämä varmasti oli tässäkin, valtiossa, tässäkin valiokunnassa suuri voitto. Sein on jouduttu vahvistamaan tämän valiokunnan legitiimiys ja on, onhan se erikoisvaliokunta, mutta on todettava, että olemme tehneet täällä suurta työtä ja olemme olleet tehtävän tasolla ja pystyneet syveltämään sellaisia asioita, joita Libe-valiokunnassa esimerkiksi ajan puutteen takia ei ole pystytty tekemään. Täällä on useaan kertaan pyritty hakemaan kaikkein oikeudenmukaisin kanta ja pohtimaan, millä tavalla voisimme antaa merkittävän panoksen ei ainoastaan komissiolle, neuvostolle ja parlamentille, vaan meidän oli löydettävä vastauksia näitä 500 miljoonaa varten ja 27 ja 8 valtiota varten. Washingtonissa oli toukokuussa kokous ja siellä osoitettiin suurta kiinnostusta amerikkalaiset oikeuden tuomioistuimienkin edustajat olivat suur, tarkkaan seuranneet työtämme ja meihin kiinnittyy suurta kiinnostusta. Ja mukana tänäänkin on ollut henkilöitä sieltä. On todella sanottava, että henkilöt, jotka ovat työstäneet tätä tekstiä, ovat saaneet suurta tyydystä ja voineet todella käydä käsiksi kunnollisen materiaalin. Tämä ei varmastikaan ole mietintö, joka jää pöytälaatikkoon. Se, joka on täällä ensi kaudella mukana, niin sille jää tehtäväksi viedä eteenpäin sitä, mitä täällä on sanottu ja tarvittaessa myös taistella niitä vastaan, jotka kulttuurisesti eivät ole vielä ymmärtäneet sitä, että järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu ja veroparatiisit ovat prioriteetteja, kun ajatellaan turvallisuutta, vapautta ja kansalaisten demokratiaa. Haluaisin kiittää teitä, haluaisin kiittää edustaja Noa ja varjoesittelijöitä, neuvonantajia, ryhmiä ja sihteeristöä. Tässä on ollut todella valtava urakka täällä ei varmastikaan ole mitään puolueellisuutta. Kukaan ei ole missään vaiheessa pyrkinyt tuomaan tänne mukaan jotain oma yhden valtion etuja ja ajamaan niitä. Tämä on varmasti suuri plussa valiokunnalle. Toimin, et, toivon, että, valio, että valtiot voisivat oppia tästä menettelystä, jota tässä valiokunnassa käytettiin, niin että todella sovitellaan ja haetaan kompromisseja eurooppalaisten kansalaisten kollektiivin puolesta. Tämä on merkittävä käännös vuonna 2011 ensimmäisen järjestäytynyt rikollista koskevan mietinnön äänestämisen jälkeen. Tämä on nyt on todella toinen merkittävä murros ja toivomme selkeää äänemmistöä Strasbourgin lokakuun toisessa istunnossa, kun todella tästä lopullisesta tekstistä äänestämme. Kiitän teitä Minulla on ollut suuri ilo tehdä työtä teidän kanssanne ja keskustella kanssanne. Olen oppinut valtavasti asioita, ei ainoastaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, vaan monista muistakin asioista, kun olemme kuunnelleet täällä monenlaisia asiantuntijoita. Kiitoksia myös Europolille. Olemme kuulleet, mitä tarvitaan. justkin on ollut mukana ja on puhuttu välineistä, jo, jotka joka päivä ovat etulinjalla kun taistellaan järjestäytynyt rikollisuutta vastaan. Jälleen kerran ymmärsin, kuinka tärkeää on sovitella ja e, pyrkiä kompromisseihin. Kiitoksia. Tämä on teidän kaikkien ansiota, teidän yhtenäisyyden ansiota. Minulle on kunnia olla tehdä, työ, minulla on ollut kunnia tehdä työtä teidän kanssanne. Ja nyt sitten lokakuun toisessa istunnossa kollegat näyttävät olemmeko tehneet hyvää työtä vai emmekö. Ja minä olen varma, että saamme tästä suurta tyytyväisyyttä. Onnea kaikille, onnea erityisesti esittelijälle ja näemme sitten täysistunnossa. Kiitoksia. Adesso, se non ci sono altre interventi, io vi... Niin, en tiedä, onko muita puheenvuoroja. Tuolla on kokteille ulkopuolella, kokoussalin ulkopuolella tämän Krim-valiokunnan työn päättymisen kunniaksi.